Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Julistan Euroopan parlamentin jatkuvaksi. Ennen kuin hyväksymme esityslistan, haluaisin kertoa Euroopan kansalaisille, jotka seuraavat parlamentin istuntoa suoratoistona. Euroopan kansalaisia on täällä myös tuolla vierailija